Iltapäivää, hyvät kollegat, hyvät naiset ja herrat. Aloittakaamme. Valmistelija on joukossamme mikä tärkeintä. Kaikkihan te olette tärkeitä, mutta valmistelijat ennen kaikkea. Ensimmäinen kohta esityslistalla tällä iltapäivällä ilman epäpuhtauksien vähentäminen kansallisella tasolla ja direktiivin 2003-35 muuttaminen. Niin EITRE piti ensimmäisen keskustelun 25. syyskuuta 2014 selkeän, kun komissio oli antanut esityksensä kahdeksi lainsäädäntöehdotukseksi ilmanlaadusta ja teollisuuden päästöistä. Komission työohjelmassa se oli ilmoittanut vetävänsä pois ehdotuksen kansallisista päästövähennyksistä, mutta jälkeen kun Euroopan parlamentti, jäsenvaltio ja komissio kritisoivat päätöstä, niin se on päättänyt pitää sen esityslistalla. No tuota, tiedämme oikein hyvin, että puhutaan yksinkertaistamisesta, läheisyysperiaatteesta, valtioiden vastuusta, mutta loppujen lopuksi haluaisimme kaikki pöydälle ja päättää kaikista. Tämä on oikein hyvä esimerkki. Tänään valmistelija esittelee lausuntoluonnoksensa. Siis hän ei vastaa kokonaisuudesta mutta lausuntoa odotamme. Hyvä edustaja Girk. Ja sitten varjoesittelijöillä ja muilla asiasta kiinnostuneilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä tästä tärkeästä asiasta. Kuten tavanomaista, valmistelija aloittaa. Herra Girk, olkaa hyvä. Panie przewodniczący, koledzy. Puheenjohtaja, kollegat, kiitoksia puheenvuorosta ja haluan sanoa, että oikein hyvä että tämä teema, riippumatta siitä onko komissiolla suunnitelmaa vai ei, tällä hetkellä ei ole, että se kuitenkin täällä, että kuitenkin säilyy esityslistalla, se on tärkeä aihe. Mikä uuden direktiivin tavoite on? Kuten komissio uusimmassa ehdotuksessaan 18. joulukuuta esittää, kansallisten päästöjen vähentämisessä tietyissä ilman epäpuhtauksissa ja kun muutetaan vuoden 2003 direktiiviä. Niin tavoitteena on innovaatioiden kehittäminen niin, että tuetaan ekologista kasvua taloudessa, myöskin kilpailukyky, luonnonpääoman suojelu Euroopassa ja uusien ekologisten teknologioiden työstäminen. Jäsenvaltioilla tässä tarkoituksessa annetaan konkreettiset päästötavoiterajat. 23 direktiivi perustui siihen, että metaani otettiin kaasumaisiin epäpuhtauksiin mukaan ja sitten tärkeä elementti, joka, jotka ovat yleisön kuulemiset, kun puhutaan investoinneista ja jotka investoinnit tulevaisuudessa, että niihin voi liittyä päästöjä tulevaisuudessa. Esityksessä ei ole otettu kaikkia hiukkasia mukaan ja erityisesti hiukkaset alle 2,5 mikrometriä. Ne ovat kuitenkin, ja, ja erityisesti nanometrin mittakaavan kaikkein vaarallisimmat, niitä ei laitettu mukaan. Sitten myöskin dioksiini ja aromattiset hiilivedyt eivät ole mukana. Ja sitten kausittaiset päästöt lämmityksestä, niin kutsutut alhaisen tason päästöt, englanniksi kutsutaan low level emissions, jotka ovat siis suuri vaiva äh, asukkaille, esimerkiksi uusissa jäsenvaltiossa Puolassa. Myöskin otetaan jotkut vaaralliset kaasut, joita syntyy suurissa määrin, määrin ihmisen toiminnan äh, seurauksena. Ja nämä kaasut, niitä esimerkiksi kaivastoissa voi vapautua elämäkehään. Myöskin joidenkin kuljetus yritysten toiminnassa. Jos raakaöljyn kuljetuksessa käytetään bakteereja jalostukseen, niin niitä voi päästä ilmakehään. Ja sitten kun lasketaan päästömääriä, siellä voidaan soveltaa tiettyjä joustavuuselementtejä. Ja silloin on vaikea käyttää samoja kriteereitä kaikille jäsenvaltioille sillä tavalla. Päästörajoitukset, jotka velvoittavat jäsenvaltioita, voivat koskea vain sellaisia päästöjä, jotka voidaan mitata, joita voidaan seurata. Tiedämme kuitenkin, että on myös vaikeasti mitattavia päästöjä, mutta joiden lähetteet tunnetaan. Tämä koskee nanohiukkasia, joiden määrät ilmakehässä todennäköisesti kasvaa koko ajan, jotka ovat vaarallisia, koska ne voivat päästä elävien organismien soluihin sisälle. Ne voivat aiheuttaa syöpää ihmisessä ja voi olla, että ne, ne voivat olla myös, kun on huomattu keuhkosyöpäepidemia, niin se voi olla syy. Sanon, että voi olla, koska ei ole tutkittu tarkkaan vielä. Mutta kyllä, vaikka on vaikea mitään, niin väestölähteet voidaan likvidoida tai ainakin vähentää. Ja sitten myöskin hyvin pienet aerosolit, nestemäiset hiukkaset ovat, ovat myöskin tärkeät. Sitten on myös tällainen käsite mietinnössä kuin haihtuvat organis- organiset yhdisteet. Se on aikamoinen yksinkertaistus, siis tällaiset kemialliset hiukkaset, jotka reagoivat aurinkoron kanssa, voivat aiheuttaa näitä fotogenisia hapettimia ja niitäkin täytyy seurata. Myös NOx-oksidien syntyminen liikkuvista dieselmoottoreista on tärkeä asia ja ne täytyy ottaa mukaan päästä rajoituksiin, koska esimerkiksi dieselmoottoristen autojen määrä Keski-Itä-Euroopassa muuttuu nopeasti Eli nämä tiedot jäsenvaltiosta eivät ole enää ajantasaisia. Samanlainen moite muodolliselta puolelta tähän asiakirjaan. Erityisesti kun on niin paljon eri liitteitä, joihin viitataan monissa eri kohdissa, viitataan useisiin asiakirjoihin, jotka eivät kaikki ole enää ajantasalla. Tästä, tämä aiheuttaa avoimuuden puutetta koko Euroopan komission esityksessä. Mielestäni, jos analysoimme hanketta ja jos se hyväksytään, jos me hyväksymme sen direktiiviksi, niin siellä pitäisi olla siellä omat liitteet. Kiitoksia. Panie profesorze, e, bardzo dobre zmieszczenie się w czasie. Kiitos professori, että piditte myös puheenjohtajuudesta kiinni. Sitten varjoesittelijät EPP-ryhmän nimissä. Rova Virkkunen. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos herra Gierekille tästä valmistelutyöstä. Itse olisin pitänyt parempana sitä komission alkuperäistä ajatusta, että tämä direktiivi tässä vaiheessa vedettäisiin pois ja katsottaisiin yhteisesti, miten tämä voidaan sitoa osaksi 2030 energia- ja ilmastotavoitteita. Kun meillä on tavoitteena vähentää päällikkäistä sääntelyä, oli hyvä ajatus mielestäni komissiolta se, että nyt olisi pidetty vähän aikaa taukoa tämän direktiivin kanssa ja katsottu, katsottu vielä, että miten se saadaan osaksi näitä isompia 2030 tavoitteita. Vaikka sinänsä tavoite hiukkaspäästöjen vähentämisestä on tietenkin tärkeä. No se hyvä puoli, mikä tässä direktiiviehdotuksessa on, on se, että tässä tavoitellaan kustannustehokkuutta, eli jäsenvaltiot voisivat itse päättää siitä, millä keinoilla päästöjä vähennetään ja mitä kohteita tähän valitaan. Se on tietenkin tärkeä lähtökohta. Mutta samalla on huolehdittava siitä, että direktiivi ei aiheuta ylimääräisiä velvoitteita teollisuudelle, koska tiedämme, että teollisuudella on erittäin paljon jo nyt erilaisia sektorikohtaisia päästösäädöksiä. Ja muun muassa teollisuuspäästödirektiivi, sen alainen teollisuus on nyt tekemässä isoja investointeja ja päästöjen vähennystoimia niin sanottujen BAT-vaatimusten täyttämiseksi. Ja toisaalta energian tuotannossa ja muussa teollisuudessa jo ohjataan ilmastotavoitteisiin päästökauppasektorilla ja myös ei-päästökauppasektorilla. On tärkeää, että nyt näistä 20-25 tavoitteesta ei tehdä sitovia tavoitteita. Jos tähän nyt laitetaan sitova välitavoite, se huonontaisi EUn vuodelle 2030 suunnittelemien energia- ja ilmastotavoitteiden positiivista kytkentää tähän ilmanlaatupakettiin. Ei myöskään ole perusteita olettaa, että lineaarinen päästövähennyspolku 2020-2030 välillä olisi kaikkein kustannustehokkain tapa. Pidän tärkeänä myös sitä, että samalla kun halutaan ilmanlaatua parantaa, on otettava sääolot huomioon. Joten direktiivissä pitää olla mahdollisuus tarkastella eri vuosien keskiarvoja ja viereisten vuosien päästöjä Eli poikkeukselliset sääolosuhteet tai toimintaolosuhteet eivät saisi ratkaista velvoitteiden noudattamista, vaan täytyy ottaa useampi vuosi huomioon ja katsoa niiden keskiarvoa. Katson myös, että tässä ehdotettu valvontaohjelmien päivitysvelvollisuus kahden vuoden välein, se on kyllä liian, liian lyhyt aika ja tuo turhaa hallinnollista taakkaa. Nyt, arvoisa puheenjohtaja, onko vielä puheaikaa jäljellä? otan muutamia yksityiskohtia vielä esiin, mistä olen eri mieltä esittelijä Gierikin kanssa. Hän nosti esiin muun muassa tarpeen siitä, että matalan tason päästöjen lähteitä ryhdyttäisiin erikseen huomioimaan kun kuitenkin koko direktiivin tarkoitus on se, että jäsenmaat voivat itse päättää sen, millä keinoin ja millä tavoin ilmanlaatua parannetaan, jos ryhdymme nyt asettamaan matalalla oleville päästöille omat rajoitteensa verrattuna muihin päästöihin, se rikkoo jo tätä tavoitetta. Vaikka totta kai ihmisille on iso merkitys juuri näillä matalalla olevilla päästölähteillä. If I may ask you, madam, for half a minute, not longer, because yes. we've got three minutes for each yes, shadow thank reporter. You half a minute. You are slightly too long, but okay. okay. Just one comment. Uh, minulla on myös useita ehkä sellaisia hiukan teknisempiäkin kommentteja tähän, mutta esittelijä ehdottaa myös, että tätä toimialaa laajennettaisiin vielä alkuperäisestä komission ehdotuksesta monien muun muassa typpioksiduulien osalta ja, tai dioksiinien tai rikkivedyn osalta myös kritisoidaan, että ne eivät ole mukana ja en pidä tällaisia laajennuksia tarpeellisena enkä oikeana. Thank you very much. And uh, the next uh, speaker. Kiitoksia. Seuraava puhuja. Varjoesittelijä ECR-ryhmästä. Herra Grubarczyk, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin onnitella jäsen Girkiä valmistelusta lausunnosta. Kysymyshän on kovin vaikea, kun kestävä kehitys yritetään yhdistää kysymykseen siitä, että miten päästöjä voidaan vähentää. Ja kuten tiedämme, niin sehän aiheuttaa kustannusten kasvamista, mutta nykyisen politiikan valossa ne kuitenkin täytyy toteuttaa. Ei pelkästään niin, että ne liittyvät ilmastonsuojeluun, vaan myös ihmisten ja kansalaisten turvallisuuteen ja terveyteen. On erityisen tärkeää, että lausunnossa otettaisiin huomioon eh, valmistelijan mainitsemat eh, epäpuhtauden aiheuttajat, jotka vaikuttavat myös ihmisten terveyteen. Hiukkaset tai dioksiinit, niin kutsutut alhaisen tason päästöt, rikki, mutta myöskin formaltehyydipäästöt, jotka myöskin ovat kovin haitallisia ja usein niiden vaikutusta ei tunneta eikä niitä ole tutkittu. Jos nyt puhutaan elävien organismien turvallisuudesta. Nämä NOx-päästöt ovat myöskin erityisen tärkeitä, jotka ovat jo direktiivissä, mutta ne eivät liity tietysti pelkästään autoihin, vaan myöskin alat ovat kosketettuina, jos puhutaan kontrolli- ja seurantatoimista. Erityisen tärkeä rooli tässä on öljyteollisuus ja puujalostusteollisuus, jotka ovat epäpuhtauden ilmaan päästäjiä suuressa määrin. Mutta jos lakeja harmonisoidaan, niin se on tietysti peria- per- periaatteellinen kysymys useissa osissa Eurooppaa on erilaisia asetuksia, joita on sitten eri jäsenvaltioissa säädetty. Ne eivät ole yhdenmukaisia ja joskus niistä aiheutuu suuria ongelmia niin, että eh, on kilpailukyvyn puutetta ja myös sitä, että ei noudateta normeja, jotka on tähän asti asetettu. Olennainen asia on tietysti päästöjen kokoaikainen seuranta teollisuuspäästölähteistä – kun niillä on negatiivinen vaikutus eläviin organismeihin. Ja tärkeää on myös yhtä lailla se, että saadaan eurooppalaiset integroidut ympäristötoimintaluvat. Tietysti ei lainsäädäntömielessä, vaan sellaiset, jotka perustuvat hyviin käytäntöihin hallinnossa, parhaisiin käytännöihin hallinnossa ja yhteiseen oikeusperustaan. Kiitoksia. Dziękuję panu sprawozdawcy. Kiitos tarjoesittelijälle. Seuraavana kollega Federley Alderyhmän ryhmäpuheenvuoro. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos valmistelijalle tästä lausuntoluonnoksesta. On muistettava, miksi tätä teemme. Ei siksi, että on hauskaa luoda uusia sääntöjä teollisuudelle, vaan siksi, että saadaan pelastettua ihmishenkiä ja myös suojella paremmin omaisuuttamme Kaiken kaikkiaan, jos saamme nyt kunnianhimoisen paketin, joka vastaa myös muuta valiokunnan pirellä olevaa työtä, MCP-paketti esimerkiksi, niin voimme säästää 40 tai jopa 140 miljardia euroa vuosittain. Nämä ovat maksuja, joita nyt menee koko ajan terveydenhuoltokustannuksiin. Tämä on yhteiskunnan kannalta valtava taakka. Tämä on yksi osa tarinaa. Toisaalta teollisuutta ei saa ylisäännellä tai hankaloittaa sen elämää liikaa, mutta samalla meidän on kuitenkin otettava huomioon veronmaksajien rahat ja se, että ihmiset eivät pääse töihin, vaan varat käytetään terveydenhuoltoon. 23 miljardia olisivat säästöt, joita tulisi siitä, että koituisi vähemmän haittaa omaisuudelle tai sadoille tai esimerkiksi rakennuksille. Eli ylisäännöllä ei saa teollisuudessa, mutta silti tavoitteiden pitää olla kunnianhimoisia ja niiden täytyy vastata muita lainsäädännön osia teen konkreettisia ja suoria ehdotuksia lisää sitten neuvotteluvaiheessa. Odotan neuvotteluita innolla. Ja on tärkeää, että saamme aikaan valiokunnan sisäisen laajan konsensuksen, koska jos saamme vahvan enemmistön tässä talossa, niin silloin on helpompi suojella ihmisten terveyttä ja omaisuutta ja tulla päästä asiassa eteenpäin. Kiitos. Kiitos, että rouva Rivasi vihreiltä. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos Michel, hyvät kollegat. Kiitos esittelijälle. Minä haluan ensinkin tässä tervehtiä uutta komissioa siitä, että se nyt otti tämän ilmapaketin heti käsittelyyn ja minulla on nyt vähän Haluuna sanoa, että toivottavasti se jatkaa myös jätekysymystä ja kiertotalouskysymystä paketin muodossa. Kuten kollegat jo sanoivat, tässä on kyse direktiivistä, joka saa hyvän vastaanoton kansalaisten keskuudessa. He haluavat, että Euro- Euroopassa suojellaan heidän terveyttään. Tämä ilmadirektiivi on erittäin hyvä, koska se on myös terveysdirektiivi tavalla, koska tämä on ensimmäinen ympäristö Ensimmäinen ympäristösyy kuolemisiin ovat saasteet, epäpuhtaudet. Se tieto, mikä on tullut nyt maailman terveysjärjestöltä, olipa sitten kyseistä viimeisestä selonteosta, mitä Euroopan ympäristövirasto on laatinut, joka on sanonut, että ilman epäpuhtaudet, ilman saastuneet ovat ensimmäiset ennenaikaisia kuolemia aiheuttavat ennenaikaisia kuolemia aiheuttava tekijä, nimenomaan sydänsairauksia, ilman epäpuhtaudet ovat sen syynä. Ei tässä ole kyse mistään jostakin epämääräisestä massasta, jota nyt voidaan sanoa, että onko se sitovaa, velvoittavaa vai ei. Tämä on välttämätöntä terveydellistä syistä. Sen lisäksi se koskettaa myös ekojärjestelmiä, biodiversiteettiä, monimuotoisuutta ja myös kaikki, mikä liittyy ilmastonmuutokseen. Vuonna 2000 15 Pariisissa päätettiin siitä, että halutaan nyt taistella ilmastonmuutosta vastaan, mutta tämän direktiivin pitäisi olla paljon kunnianhimoisempi ja panosten tasolla, kun sanotaan, että sitä lähdetään toteuttamaan 2030. Se on aivan liian myöhään. Ja jos ajatellaan päästöjen a, tasoja, meidän pitäisi, pitäisi olla vähän alempia kuin mihin teknisesti tällä hetkellä päästään. Terveysjärjestö puhui, maailman terveysjärjestö puhui tästä PS5, pitää toteuttaa mahdollisimman nopeasti. Mitä tulee poikkeusmenettelyihin, niin vetoan tässä mietinnän laatia, että ne pitää sisältää tähän maatalous, eikä jättää sitä ulkopuolelle. Se on erittäin tärkeää, koska maatalous myös vaikuttaa ilman saastumiseen meillä pitää olla myös sito, sito, sitovia, velvoittavia arvoja, jotka ovat saastuttavia. Ajattelen elohopea esimerkiksi, jos puhutaan, mitä komissio on tästä laatinut. Meidän pitää olla yhteneväisiä toiminnoissamme. Ja lopuksi korostan sitä, kuinka välttämätöntä on saada juridiset välineet, joissa saamme hyvää innovaatiota ympäristö- ja terveydenhuollon kannalta. Ja meidän pidä pelätä muutoksia, jos silloin me olemme syyttömiä siihen, että emme ole vaikuttaneet siihen, että eurooppalaiset ovat vaarassa. Thank you, madam. Kiitos näistä huomioista varjoesittelijänä. Niin, olkaa hyvä. Teillä on puheenvuoro. Uh, you must push on the bottom. Painakaa sitä mikrofonin nappia. From GUE. Siis olette varjoesittelijä GUEsta. Sorry. Niin minun virhe. Rova Ernst, olkaa hyvä. <laughs> Alles kein Problem. Äh. Kiitos. Ei tässä mitään ongelmaa. Mekin ryhmänä haluamme esittää omia kommenttejamme Olemme sanoneet jotakin tämän direktiivin merkityksestä, mutta jos ajattelee, että puoli miljoonaa ihmistä menehtyy ennenaikaisesti ilmansaasteiden takia tai jos käytetään jopa 790 miljardia euroa äh, näihin toimiin ja niiden torjumiseen terveydenhuoltoalalla – totta kai tähän liittyvät myös ilmastosuojelukustannukset, niin on asiassa selvää, että meidän on todella toimittava nyt nopeammin kuin tähän mennessä. Nykytoimet eivät riitä. Kiitoksia lausunnonlaatijalle. Olette tehnyt hyvää työtä. Tästä on hyvä jatkaa. Ja varmasti neuvotteluissa pystymme saamaan paljon yhdessä aikaan ja todella saamaan aikaan edistystä. Erityisesti tarkistukset 8 ja 11. Niitä todella tuemme. On myös asioita, joita on käytävä vielä läpi, esimerkiksi joustavoittaminen. Suhtaudumme tähän liittyvään sääntelyyn tai sääntöihin ylipäätään kriittisesti. Ehkä pitäisi löytää jonkinlainen kultainen keskityö, keskitie eikä kriteereitä oikein vielä ole, joten tämä on hankalaa asia. Toinen asia on, että jos katsoo kaiken kaikkiaan näitä tavoitteita, niin monet ympäristö- ja tur- terveysjärjestöt ovat viitanneet tähän. Ne sanovat, että tässä ei ole kyllin kunnianhimoisia. Eli tarvitaanko tähän nyt todella sitten direktiivin muutosta? jotta päästään tälle tasolle, että tässä ehdotetaan. No en tiedä, mutta näitä päästövähennystavoitteita tulisi kyllä vielä hieman pohtia. Eivätkä välitavoitteet ole oikein vielä sitovia ja vuosi 2030 on aivan liian myöhäinen määrä aika. Tämä ei sovi meille ollenkaan. Eli nyt pitäisi todella vielä katsoa, mitä tässä voitaisiin rukata parempaan suuntaan. Mutta kyllä tässä on paljon hyvääkin. Kiitos. Ernst. Kiitos. Rova Ernst FDD. Haluaako sieltä joku puheenvuoron? Grazie, ringrazio. Ki- kiitos puheenjohtaja. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos kollegoille. On hienoa olla tässä valiokunnassa, koska tässäkin tapauksessa – komission ehdotusta on parannettu. On kuitenkin jotakin heikkouksia tässä direktiivissä. Kaksi, kaksi asiaa ainakin. Tässä monet asiat jäävät, tai ihminen jää tässä oikeastaan talouden jalkoihin ja on alisteinen aina taloudelle. On totta, että ilman epäpuhtauksia on vähennettävä, mutta tässä täytyy kuitenkin välttää sitä, ettei syntyisi liiallista taloudellista taakkaa. Vuoteen 2020 mennessä päästöjä ei tämän mukainen enempää vähennettäisi, vaikka niistä on valtava haittaa kaikille kansalaisille ja koko yhteiskunnille. Ja tietyt päästöt jotka tulevat maataloudesta. Nämä löytyvät täältä liitteistä. Ja meidän täytyy todella nyt uudelleen ajatella sitä, miten tuotamme ravintoa niin, että esimerkiksi vähennetään lihankulutusta ja eläinperäisten tuotteiden kulutusta. Käytettäisiin enemmän luomuviljelytekniikkaa ja vähennettäisiin kemiallisia aineita ja niiden käyttöä. Muistutan, että FAO on tehnyt tutkimuksen muutama vuosi sitten, ja sen mukaan lehmä saastuttaa enemmän kuin sitimaasturi, ja tämä täytyy pitää mielessä. Tässä on myös muita kohteita voidaan parantaa. Tässä monet asiat jätetään täysin jäsenvaltion oman toimintahalun varan. Ja tässä tavallaan jaetaan nämä ilmastopäästöt eri lohkoihin. Näin ei kuitenkaan voida tehdä. Jäsenvaltioille jätetään jonkin verran liiallistakin liikkumavaraa. Tätä en voi hyväksyä. Kiitos. Thank you very much. Kiitos. Sitten komissiosta Rova Venink, joka edustaa ympäristön pääosastoa. Olkaa hyvä. Good afternoon and thank you, Chair, and honor... Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät jäsenet, Aikaa ei ole kovinkaan paljon. Puuttuisin vain pääelementteihin ja siihen, miksi tätä kaikkea nyt käydään läpi. Tämä on yksi tärkeimpiä ympäristö- ja terveyskysymyksiä. On tarkoitus vähentää 50 prosentilla kuolematapauksia vuoteen 2030 mennessä, kun kyseessä ovat ilman, epäpuhtauksista johtuvat kuolematapaukset. Samoin pyritään saman ympäristöetuja ja on puhuttava selkeää kieltä siitä, että tässä puhutaan muista päästöistä ja epäpuhtauksista kuin välttämättä ilmastonmuutoksesta johtuvista. Tämä antaa jäsenvaltioille myös paljon joustavuutta sen suhteen, miten tavo- tavoitteisiin päästään. Ja taloudelliset luvut, joita täällä on tuotu esiin, ovat merkittäviä. En lähde niitä nyt toistamaan, mutta suora taloudellinen hyöty kaikille on melkoinen ja näin saadaan myös luotua noin 100 000 työpaikkaa. Tätä on turha aliarvioida. Komissio pitää tätä mietintöjen lausuntoa hyvinä. Kiitoksia tässä esittelijälle tai lausunnon laatijalle. Nyt totta kai käymme nämä kommentit läpi vielä paljon tarkemmin. Esittäisin muutaman huomion näistä kommenteista, joita täällä mm, lausunnossa on. Ensinnäkin parempi sääntely ja valvonta. Valmistelijalla oli ehkä ongelmia sen suhteen, kuinka direktiivi on rakennettu. Hänen mielestään liitteet eivät olleet selkeitä. Tämä on siis äh, direktiivin runko ja sitten on tekniset liitteet. Tämä on aivan normi, normaali käytäntö ja näiden puitteissa viitataan sitten myös muihin asiakirjoihin, jotka saattavat tulla kansainvälisiltä elimiltä – ja joskus asia on tarkasteltava hieman lähemmin, mutta on aivan tavallista, että tuollaisiin asiakirjoihin viitataan, mutta niitä ei kuitenkaan oteta itse direktiiviin mukaan sinällään. Sitten kun lasketaan päästöjä ja hiukkasia, tässä puhuttiin tästä kahden ja puolen 2,5 mikrometrin hiukkasista ja sitä pienemmistä ja muista epäpuhtauksista. Näille kaksi, alle 2,5 mikrometriä suuremmille on tietyt tavoitteet, mutta myös pienemmille. Ja olemme vertailleet tässä who tavoitteita ja pohtineet, pitäisikö meillä olla ultra pienhiukkasille oma tavoitteemme mutta kuitenkin oltiin sitä mieltä, että tässä pitää keskittyä päästötavoitteessa näihin suurempiin kuin 2,5 mikrometriä suurin hiukkasiin. Sitten nämä aromaattiset kloorihiilivedyt ja haittavat organiset yhdisteet. Me katsomme niitä epäpuhtauksia, jotka aiheuttavat suurimpia, suurimpia ongelmia EU-ssa. Emme katso muita saastuttavia hiukkasia. Tiedätte, että meillä on myös päästödirektiivi ja sitten aromaattiset klorihiilivedet. Niitä on jo, niitäkin toisessa direktiivissä säännelty, joten tämä väline ei välttämättä sovi kaikkien päästöjen sääntelemiseen. Sitten matala, matalan tason päästöt tai korkean tason päästöt, nämä kuuluvat kansallisiin päästöihin ja kansallisen päästöjen valvontaohjelmaan. Ja paras keino katsoa näitä matalan tason päästöjä on, että verrataan muuta lainsäädäntöä, verrata niitä muuhun lainsäädäntöön, joilla näitä käsitellään. Esimerkiksi ekosuunnitteludirektiivi on yksi merkittävä ja sitten ympäristö- ja ilmanlaatudirektiivi. Tässäkin katsotaan sellaisia epäpuhtauksia, jotka ovat hyvin voimakkaita, jotka ylittävät tietyt rajat, jotka sitten vaativat toimenpiteitä esimerkiksi liikenteessä ja muualla. Ja tässä jäsenvaltiot voivat itse päättää usein, miten toimia. Tässä liikenne on merkittävässä roolissa. Diesel Euro 5 on käytössä. Tiedätte, että lainsäädäntö on valmisteilla – ja komissio laatii ehdotuksen tästä varsin pian. Yksi kommenteista liittyy siihen, että epäpuhtaudet kulkeutuvat rajan yli maasta toiseen. Tässä pitäisi ottaa huomioon myös lento- ja meriliikenteen päästöt. Jos sallitte, käyn vielä loputkin asiat läpi lyhyesti. Meillä on jo kansainvälistä sääntöllä näistä asioista ja me emme suoraan saa tästä toimia, vaan meidän täytyy toimia ja katsoa, mitä kansainvälisessä merenkulkujärjestössä tapahtuu IMOssa. En lähde nyt käsittelemään yksityiskohtia tämän osalta enempää. Ja sitten ilmaliikenteen päästöistä toteaisin, että typpioksidit ja rikioksidit ja suurin osa näistä päästöistä aiheutuu maanpinnalla, ei niinkään itse lentokoneista. Sitten vuoden 2025 katto tai katot, se on tällainen välietappi, jolloin päästöjä katsotaan ja sanotaan, että tavoitteisiin on päästävä, ellei muuta voida perustella. Ja kiitoksia puheenjohtajalle saamastani ajasta. Thank you. Thank you very much. Kiitos teille, että esittelitte komission näkökulman ympäristön pääosastolta. Ja nyt sitten pyrimme jälleen, että professori Girek valmistelijana – Reagoisin nyt tähän keskusteluun myöskin sitten komission edustajan sanomaan voitte takantaa. Kiitos kovasti. No tässä huomioita olikin aika paljon tosiaan. No tämä on tietysti meille kaikille yhteinen tehtävä. Myöskin envivaliokunnan kanssa, ympäristövaliokunnan kanssa, koska pää, esittelijä Rova Görling. Envivaliokunnassa on sitten varsinainen hanke etenee. Tämä minun tai meidän on vain sivustatukea. Annetaan suuntaviivoja mieluumminkin tekniseltä kannalta, koska mehän olemme kiinnostuneita erityisesti teollisuudesta. No ehkä myös meitä kiinnostavat maatalouden aiheuttamat ilman epäpuhtaudet, niistäkin puhuttiin. No, en nyt oikein ymmärtänyt tätä lausuntoa, joka koski ehdotuksen lykkäämistä sen vuoksi, että tulee muita ehdotuksia. Ja sen vuoksi kannattaisi odottaa, mitkä ovat nämä 23 uutta tavoitetta. No jos näin odottaisimme, niin kuten kuulimme komission edustajalta, niin myöskin siellä syntyy uusia hankkeita ja sitten lopulta ei päästä mihinkään konsensukseen. Emme pääse siihen, että työstetään reaaliset suuntaviivat, jotka liittyvät siihen, että kuitenkin rajoitettaisiin näitä päästöjä. Ja että myöskin vähenisi kuolevuus ilman epäpuhtauksien vuoksi. Tämä on valtava teema. Minusta näyttää, että tätä teemaa täytyy vielä tutkia ja miettiä sitä, että miten vielä paremmin voidaan tätä työstää. Tämä on liian tärkeä teema, jotta että sitä nyt yritettäisiin nopeasti saada päätökseen ja sitten lähettää direktiivinä jäsenvaltioiden sovellettavaksi. No sitten jos puhutaan tästä niin kutsutusta matalan tason päästöistä, low level emissions, no, täytyy sanoa, että ei se mielestäni ole pelkästään jäsenvaltioiden asia, koska vaikka se on matalan tason low level, niin kyllä ne päästöt leviävät rajojen yli. Eli kyllä tämä on vakava ongelma koko Euroopalle. Ja liittyy siihen, että epätäydellisesti polttoaineena poltetaan, kaasumaisia jopa nestemäisiä. Se tämä liittyy myös polttotekniikkaan, koko tähän teollisuuden alaan, joka koskee innovatiivisia polttotekniikoita ja menetelmiä. No, varmaankaan en nyt kommentoi enempää. Kiitoksia kehuneille kollegoille. Eipä kestä. Ehdotan, että yhdessä vielä jatkamme ENVI-valiokunnan kanssa tämän asian tutkimista, kun se on niin tärkeä teema, jotta todellakin voitaisiin nyt auttaa EUn kansalaisia ja yleisöä. Kiitoksia. Kiitos valmistelijalle. Määräaika tarkistusta jättämiselle Lausuntoluonnokseen on 29. tammikuuta kello 12. Keskipäivällä. No niin kuin valmistajilta kuultiin, niin asiasta vastaava valiokunta on ympäristövaliokunta, ENVI. Eli lausuntomme pitäisi saada valmiiksi viimeistään helmikuussa koska haluaisimme vaikuttaa Envi-valiokunnan töihin ja töiden tuloksiin. Kiitos kovasti. Sitten erityisesti kohta kahdeksan, joka on selvitys TTIP-sopimuksen e vaikutuksesta Euroopan energiamarkkinoihin ja valmistusteollisuuteen. Herra Rademachersin esitelmä. Ja herra Rademakeris, voisin pyytää teidät eh, istumaan tänne puhujakorokkeille ja esittelisitte sitten selvityksen. Tervetuloa Euroopan parlamenttiin. Oli siis alun perin meidän itrevaliokuntamme pyyntö tämä selvitys ja pää Kysymys valiokunnallamme olisi, että miten TTIP-sopimus e vaikuttaisi Euroopan energiamarkkinoihin ja valmistusteollisuuteen. Ja tätä kysymystä selvitys juuri käsitteli itse asiassa. Tähän kuuluu analyysiä siitä, että miten TTIP-sopimus e voisi muut, parantaa toimitusvarmuutta Euroopassa energialle – niin että likviditeettiä ja kilpailua lisättäisiin maakaasumarkkinoille. Hyvin laaja ja tärkeä teema siis. TTIP-asia. joka on pyhitetty tälle ongelmalle, joka koskee energiaa, energiavaroja tuontia, vientiä Yhdysvaltain ja Euroopan unionin välillä. Herra Rademakers, jos sopii, niin pyytäisin teitä esittelemään selvityksen, ehkäpä kymmenisen minuuttia. Onnistuuko? So, thank you, Mr. President, uh, for the invitation. Kiitoksia puheenjohtaja kutsusta. Meillä on siis 10 minuuttia aikaa esitellä tutkimuksemme. Ensinnäkin on tärkeää ymmärtää, että aivan kuten puheenjohtaja sanoi, aihe on varsin laaja, ja pyrimme keskittymään kaikkein keskeisimpiin asioihin. Meillä täällä oven lähellä on myös asiakirjat käytettävissä, ne jos haluatte ne täältä hakea. Tutkimuksessa olemme keskittyneet olemassa olevaan kirjallisuuteen. TTIP-neuvottelut tehdään salassa kuten tiedätte, ne eivät ole julkisia. Joten olemme tässä katsoneet olemassa olevaa kirjallisuutta, pitäneet paljonkin haastatteluita. Olemme keränneet asiantuntijuutta energia- ja valmistusteollisuudesta ja nyt tämä asiakirjamme on hiljattain julkaistu Hitressä. Aivan lyhyt esittely EUn ja Yhdysvaltain kauppasuhteista ja TTIPistä ja siitä, miten se mahdollisesti vaikuttaa energia-alaan, valmistusteollisuuteen ja sitten puhun tietyistä suosituksista. Kaiken kaikkiaan, jos katsomme nyt tätä kuvaa, voitte havaita tästä, että kauppatase EUn ja Yhdysvaltojen välillä on EUlle varsin myönteinen Jos katsomme tuotuja tuotteita EU-hun, luku on pienempi kuin viemämme määrä. Ja sama pätee palveluihin. 282 miljardia vietyjä tuotteita EU-sta Yhdysvaltoihin ja 196 miljardia Yhdysvalloista EU-hun. Ja sitten melko samat luvut palveluiden ja investointien osalta. Eli meillä on kaikissa kolmessa segmentissä myönteinen tai plussan puolella oleva tase. TTIP-neuvotteluprosessi on alkanut vuonna 2013. Kaupan pääosaston vanha pääjohtaja halusi saattaa tämän päätöksen vuonna 2014, kuten tiedätte, mutta näin ei tapahtunut. Olemme nyt seitsemännellä neuvottelukierroksella. Neuvotteluita on ollut paljon aina eri aiheista, yhteensä 20 kolme asiakokonaisuutta. Käsitellään esimerkiksi markkinoille pääsyä, palveluita, investointeja, sektorikohtaisia liitteitä ja sääntelyä. Ja ITRA on pyytänyt meitä tarkastelemaan kahta aluetta. Toinen on energia, toinen valmistus, teollisuus. Energiasta tärkeää, että kun puhutaan EUn ja Yhdysvaltain välisestä kaupasta ja energiasta, on, että hiili on kaikkein tärkein energiahyödyke, jos puhumme kaupasta näiden kahden mantereen välillä. EU vie 103 miljoonaa tonnia vuosittain. Tämä oli siis vuonna 2013 luku. Emme vie, siis tuo tämän verran emme vie juuri mitään. nyt hiilemme tulee 18 prosenttisesti Yhdysvalloista luku on noussut. Ja sitten jalostettu tuotteet, jalost, niiden osuus on myös merkittävä 17,9 miljoonaa tonnia. Mutta monia hyödykkeitä tuodaan varsin pieniä määriä. Tämä täytyy muistaa silloin, kun puhumme energiahyödykkeiden kaupasta ja Yhdysvaltojen välillä. Eli jalostetut öljytuotteet ovat tärkeässä asemassa ja hiili. Sitten äh, tuulin ulkopuoliset kaupan esteet ja suojatullit. eu tulleja, tariffeja ei ole, tai tariffit ovat todella matalia, 0,2 prosenttia. Ainut asia, jota todella tuodaan ja viedään tällä välillä, on diiseli. Tätä käytetään paljon. Ja niitä siis, niiden kauppa on vilkasta puolin ja toisin, mutta tulit maksaa ei ole. Ja polttoaineen laatudirektiivi voisi ehkä koitua esteeksi vastaisuudessa, ja tästä on syytä puhua T-tipin puitteissa. Sitten hiili. Tarifi, tulitariffi on nolla ja mahdollinen tulitariffi este tässä voi olla se, että ilmastopolitiikka Yhdysvalloissa, EUssa ilmastopolitiikka on merkittävämpää kuin Yhdysvalloissa. Sitten uusiutuvat. Tässä olemme keskittyneet aurinkoenergian ja tuulen ja e, erityisesti tuulen osalta Meillä on suurta kauppapotentiaalia, teknologiaa osalta siellä tullitariffit ovat korkeammat 2,7 ja 1,25 prosenttia. Voidaan siis sanoa kaiken kaikkiaan, että tariffit ovat matalia, eikä TTIP-sopimus tuskin muuttaisi kovinkaan paljon. Mutta tulin ulkopuolisten kaupan osalta TTIP vaikutuksia voisi olla. Sitten vaikutus energiakauppaan kauppaan ylipäätään. No hiilen tarifeja meillä ei oikeastaan ole, näin jatkuisi vientikieltoihin TTIP voisi ehkä vaikuttaa, vaikka Yhdysvaltojen osalta Kanada ja Meksiko ovat ainoat poikkeukset. Eikä tätä kieltoa olla muuttamassa Yhdysvaltojen suuntaan. Näemme ehkä muita esteitä, kuten ilmastopolitiikat ja polttoaineen laatua koskeva direktiivi, tai niihin ei ehkä suoraan tämä vaikuta. Ja tässä täytyy katsoa myös energian hintoja. Tällä hetkellä EU, Yhdysvaltojen kannattaa viedä pikemminkin Aasiaan kuin Eurooppaan. Sitten vaikutukset energiaturvallisuuteen. Näette tästä kuvasta, että jos vientikielut poistetaan, jos LNG-kauppaa tulee entistä houkuttelevammaksi ja niin edelleen, niin silloin TTIP voisi vaikuttaa hyödyllisesti energiaturvallisuuteen turvallisuuteen. Muuten emme näe on oikeastaan vaikuttava tilante- tilanteeseen EU-ssa. Ja sitten viimeinen kuva, niin koskee uusiutuvien energioiden vaikutuksia, LCR-vaatimukset, kotimaisuusasteen vaatimukset, niihin tämä saattaa vaikuttaa. Ja tämä saattaa vaikuttaa esimerkiksi merkintöihin. Tästä esimerkkinä ekodesign. Jos puhutaan ekodesignista Yhdysvalloissa, sitä siellä on, mutta harmonisointitarvetta on, ja tässä TTIPillä voisi olla rooli. Ja kollega jatkaa. Um, my name is uh, Stefan Kiitos Stefan Slingerland. Olen osa tutkimustiimiä, Huolehdin tästä valmistusteollisuussektorista. Esittelen tässä muutaman kuvan siitä puolesta myös. teollisuuden puolelta sama pätee suunnilleen kuin energiasektorillakin siinä, että tullitariffit ovat vähemmän este kuin tullin ulkopuoliset toimet. Se, mitä tässä nähdään, on muutama sektori otettu esille. Useimmilla sektoreilla on nolla tullitariffieste, mutta kaksi sektoria on, joilla on esteitä. Se on eh, elintarvikkeet ja autot Jos äskeistä kuvaa verrataan tähän, niin nähdään, että tulin ulkopuoliset toimet ovat paljon tärkeämmät. Aika monella sektorilla on tulin ulkopuolisia esteitä, jotka sitten ovat, tarkoittavat aika merkittävää osuutta. Joten valmistusteollisuuden osalta voidaan sanoa, että melkein 80 prosenttia TTIP-eduista odotetaan, että ne tulevat siitä, että poistetaan tullin ulkopuolisia toimia. Nyt jos tarkastellaan kokonaisvaikutuksia TTIP-sopimuksessa e valmistusteollisuuteen, tarkastelemme muutamia makroekonomisia kvantitatiivisia tutkimuksia. Ja tietysti siellä nähdään, että vaikutus riippuu käytetystä skenaariosta ja tekijästä selvityksellä, mutta kaikkea voi sanoa, että kaikki skenaariot näyttävät mahdollisen pienen positiivisen vaikutuksen BKT EU-ssa yhteen prosenttiin asti. Yhdessä päätutkimuksessa oli näin. Ja 0,4 prosenttia sitten toisessa pääselvityksessä. Selvitykset eroavat joissakin kohdissa, mutta erityisesti, että missä määrin oletetaan, että TTIP voisi johtaa positiivisiin kerrannaisvaikutuksiin muissa maissa EUn ulkopuolella Yhdysvaltain ja EUn ulkopuolella. On yksi selvitys, jossa oletettiin, että nämä kerrannusvaikutukset olisivat merkittävät ja positiiviset. Toisessa selvityksessä oletettiin, että vaikutukset muihin maihin olisivat aika lailla negatiiviset. Nyt jos eri sektoreita tarkastellaan, niin erityisesti metallit ja Sähkölaitteet saattaisivat kokea negatiivista vaikutusta, mutta useimmat muut sitten niissä olisi positiivisia vaikutuksia TTIP-toimista. Nyt jos sitten katsotaan vaikutuksia eri maihin, niin siinä päinvastoin kuin joskus sanotaan, että Saksa saattaisi hyötyä eniten – TTIP-sopimuksesta, niin käytettäessä olevien selvitysten mukaan mieluumminkin maat, kuten Espanja, Yhdistynyt kuningaskunta, Suomi, Ruotsi, ovat niitä, jotka hyötyvät aika paljon. Ja selitys siihen on se, että tietysti ne ovat maita, joilla on eniten kauppaa Yhdysvaltain kanssa, ne hyötyvät eniten paljon, ja toisaalta sitten maat, joilla vielä on eniten esteitä kaupalle, niin ne myös hyötyvät paljon, mikä tarkoittaa, että kovin avoimet taloudet, kuten Benelux-maissa, hyödytään aika vähän TTIP-sopimuksesta. Sitten vaikutuksista työmarkkinoihin jotain. Se nyt tietysti nimenomaan sitä säännöksistä riippuu, jotka tipin mukaan myötä tulevat voimaan. On myös avoin kysymys, että missä määrin se, että Yhdysvalloissa on yleisesti vähemmän työsuojelua, miten se vaikuttaa kilpailuasetelmaan yrityksissä Yhdysvalloissa ja EU-ssa kun Yhdysvalloissa on pienemmät energiatuomakustannukset, sitten Euroopassa on taas innovointia, energiatehokkuutta ja ammattitaitoa toisella puolella. No joka tapauksessa selvitykset osoittavat siihen, että olisi aika pienet vaikutukset kokonaisuudessaan EUn työmarkkinoille. Noin 0,5 prosenttia työllisyyden nousua. No sitten viimeinen kuva tai dia innovaatioista. Tietysti yritykset, joilla on erityisen suuret tutkimus- ja tuotekehityskustannukset, niin hyötyvät laajennetusta alueesta eniten, jos he voivat tuotteitaan myydä. Yksi kiistonalainen asia kovasti tällä alalla ovat maantieteelliset merkinnät. Siinähän EU on aika paljon suojelua, suojelun tasoa ja Yhdysvalloilla ei. Siitäkin voitaisiin keskustella tässä. Ja toinen avainkysymys on tietysti TTIPin vaikutukset suhteessa pitkän aikavälin eu tavoitteisiin, erityisesti suhteessa teollisuuden vihertämispyrkimyksiin. Siinäpä se minun puoleltani. Kiitos kovasti. Thanks a lot. Juu, kiitos kovasti. Ymmärsin, että selvitys on käytössä kaikille jäsenille. And now we start a discussion, madam. Ja nyt keskustelu alkaa SID-ryhmästä. Rova Toija, haluatteko puheenvuoron? Okei. Okay. Yes, okei. Okay. Eikö sittenkin, olkaa hyvä. Kiitos. Niin, näytin täällä vain tätä tutkimusta näyttääkseni, että kyllä se meillä täällä on. No nyt tässä yhteydessä haluaisin kysyä hieman tarkemmin erästä asiaa. Kuka tämän analyysin valmistusteollisuuden osalta on tehnyt. Energiapuoli näyttää olevan hieman selkeämpi ja haluaisin ymmärtää hieman paremmin. On totta, että sanotaan, että jalostusteollisuudessa ei ole oikeastaan tulliesteitä, mutta tietyt nämä tullien ulkopuoliset puolisen kaupan esteet, ne aiheutuvat varsin suuria kustannuksia. Niitä pitäisi katsoa tarkemmin. Usein meille sanotaan, että tämä sopimus avaisi valtavat markkinat ja toisin mukanaan teollisuudelle suuria tuloksia. Tätä pidetään ihmelääkkeenä tulevaisuudessa sille, että saadaan uusia mahdollisuuksia vaurautta. Mutta jos nyt oikein ymmärsin, niin kasvu ehkä tulisi yksi prosentti BKT, mutta samalla sitten esimerkiksi terästeollisuudessa tulisi tappiota. Ja en ole vielä siis katsonut tätä tutkimusta sinänsä, mutta ehkäpä teiltä voisi saada tästä nyt jo tässä vaiheessa hieman lisää tietoa. Eli miten tämä vaikuttaa valmistusteollisuuteen Jäädäänkö plussalle vai miinukselle? Anybody on behalf of his... Kiitos, oliko joku ECRstä? Niin, olkaa hyvä. Herra Grubart, olkaa hyvä. Just uh, short Kiitos, lyhyt kysymys vain kemian teollisuudesta. Koska ongelmana on kaasun alhainen hinta, niin sitten nähdään, että paljon eurooppalaista tuotantoa pakenee kemianteollisuuden tuotantoa Amerikkaan kun kaasun hinta on halvempi, erityisesti lannoitteiden tuotannossa ja muovin tuotannossa myös. Mitäs ajattelette, mitä TTIP vaikuttaa? Ehkäpä, että tämä prosessi voitaisiin kääntää toisinpäin tai pysäyttää ainakin. Ja ehkäpä voi olla eri tuloksiakin. Uh, thank you much. Um, Madame Mlinar. Kiitos. Sitten Mlinar. Uh, thank you. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos tästä oikein kattavasta tutkimuksesta. En ole käynyt tätä vielä läpi yksityiskohtaisesti, mutta aion näin tehdä. Kysymys, joka minulla on, liittyy sivuun, jossa puhutaan PK-yrityksistä, mutta kysyisin siis, että on selvää, että suuryritykset eivät T-tipiä tarvitse. Jos todella haluamme lähteä mukaan tähän kelkaan, niin tässä saattaa piillä suuri mahdollisuus, niin täytyy osoittaa, että tästä olisi hyötyä sitten PK-yrityksille. Voitteko ja pystyttekö osoittamaan, minkälainen vaikutus tällä mahdollisesti olisi juuri PK-yrityksille? Joo. Eh, Mr. Raymond on behalf of Greens. Sitten vihreiltä herra Raymond. Thank you, Chair. Um, I would Kiitos puheenjohtaja. Kysymykseni koskisi sitä, kun mainitsit, että 103 miljoonaa tonnia viedään vuosittain Yhdysvalloista EU-hun. Onko mahdollista, että tuleva unionin ilmastopolitiikka voisi olla Yhdysvaltain mielestä kaupan este? Ja mitä se tarkoittaisi TTIPin ja investointilausekkeiden osalta? Kysymykseni. Thank you very much. Uh, Madame Ernst from GUE. Rova Ernst GUEsta. Kiitos. Palaisin vielä näihin tulun ulkopuolisiin kaupan esteisiin. Ehkä voisitte hieman kertoa lisää siitä, mitä tähän kuuluu. Olen valiokunnassa vielä varsin uusi jäsen, eli halusin kuulla tästä hieman lisää yksityiskohtia. No, usein sanotaan myönteinen kielteinen. Puhuitte tässä metalliteollisuudesta ja muusta. Ainakin omalla alueella niin tämä vaikuttaisi kyllä tähän alaan kielteisesti. Mitä ymmärrätte näillä kielteisillä vaikutuksilla? Ja sitten vielä keskustelu ilmastonsuojelusta. TTIP ja ilmastonsuojelu. Yhdysvalloista halutaan tuoda asioita EU-hun. Sujuuko tämän aivan tuote sitten TTIPin jälkeen ongelmitta? Voidaanko tuoda esimerkiksi tuotteita, jotka ovat EUn ilmastotuotteiden vastaisia? Sitten PK-yritykset, jos katsomme niitä vaikkapa itäisessä Saksassa – jos niillä on 20-30 työntekijää, nämä vastaavat 80 prosenttia yrityksistämme. Ja kysyisin, minkälaista hyötyä näille yrityksille tästä sitten koituisi. Tamburano, IFDD. Salve Presidente, salve relatori, diamo il benvenuto a questo rapporto sul TTP. Kiitoksia puheenjohtaja. Nyt kiitos tästä tutkimuksesta. Ainakin tässä on ero komission arvioihin ja tässä ei puhuta valtavista bekoten kasvusta. Tässä on totta, että koska kaikki tapahtuu salassa, niin on vaikea arvioida tilannetta luotettavalla tavalla. Ja tästä kiitän esittelijöitä, että, no, koska toitte tämän asian esiin. Nyt meillä on muutama johtopäätös tästä Ensinnäkin se, että Yhdysvallat eivät hyväksy tuotteiden maantieteellisiä alkuperämerkintöjä, jotka ovat hyvin tärkeitä ja tyypillisiä eurooppalaisille elintarviketuotteille, niin voiko tästä tulla ongelmia sitten meidän elintarviketuotannollemme? TTIPissä on esimerkiksi suuntausta kohdella kaikkia kymmeniä italialaisia juustoja pelkkinä tuotteina, joissa on maitoa, heraa ja suolaa, ei sen enempää. Ne ovat aivan kuin ne olisivat jotakin halpatuotteita. Sitten voiko käydä niin, että tutkimus siirtyy Yhdysvaltoihin, jossa ympäristö tälle on suotuisampi? Oletteko tätä mieltä? Ja entä sitten uudelleen teollistaminen? Ai, edesauttaako TTIP tätä Euroopassa? Näyttäisi siltä, että mitään hyötyjä energian toimitusvarmuuteen ei esimerkiksi tässä tule, vaikka öljyn ja kaasun tuotanto lisääntyisi Yhdysvalloissa. Oletteko tästä yhtä mieltä? Very much. Um, let me also put a question. Kiitos. Minäkin esittäisin kysymyksen tehdä vastauksia, koska nyt on ensimmäinen kysymyskierros. Poliittisten ryhmien kysymykset. Niin, hetkinen, tulee toinen kysymyskierros. Ei, niin, anteeksi. Niin, minä pidän EPP-puheenvuoron ensimmäisellä kierroksella, sori vaan koska minä olen tässä esittelijä. Sori vaan, Christian. Tämä on tullut ihan selvä. Sori. Toinen kierros tulee ja kaikki voivat esittää kysymyksen. Sori. Ihan yksinkertainen kysymys, koska on energiahyödykekauppaa ja se on tasapainossa. Voidaan nähdä, amerikkalaiset lähettävät hiiltä EU-hun ja me ehkä voisimme tulla toimeen ilman amerikkalaista hiiltä. Ja toisaalta he eivät suostu liuskekaasuvientiin EU-hun, mikä voisi olla olennaisen tärkeää toimitusvarmuuden kannalta, kun puhutaan energia-asioista. Eli miten voimme ratkaista tämän ongelman lähitulevaisuudessa niin, ettei välttämättä odoteta edes viimeistä sopua teetipistä, koska se pitäisi ratkaista hyvin nopeasti, kuten kemian teollisuudessa sanotaan, niin tuotantokustannuksissa on suuri ero EU ja Yhdysvaltain välillä. No nyt jos voitte vastata poliittisten ryhmien kysymyksiin, sitten on toinen kierros kysymyksiä. Siinä on noin kymmenen kollegaa puheenvuoropyyntölistalle. Maybe hmm, vastaan teidän kysymykseen ja liuskekaasun liittyvän kysymykseen. Energiaintensiiviseen intensiteetti lisääntyy EU-ssa. Älkää unohtako, että keskustelemme liuskekaasusta, sitä tutkitaan erillään, ja liuskekaasun viennin e, välillä, välisiä ja EU-mahdollisuuksien välisiä kysymyksiä todella tutkitaan. Energiasyöppöteollisuus teollisuus Yhdysvalloissa käyttää energiaa enemmän kuin Yhdysvalloissa kuin EU:ssa. Ja on siirrytty hyvin pitkälti hiilestä kaasuun, koska kaasun hinta on ollut niin matala Yhdysvalloissa. Ja tässä mm, muovituotanto ja muut EUn ja Yhdysvaltojen välillä taistelevat ja kilpailevat keskenään, ja niin todennäköisesti TTIP ei tule muuttamaan tätä. Tämä on laajasti selitetty raportissa, on monia olosuhteita, joiden tulee muuttua, jotta Yhdysvalloista voitaisiin esimerkiksi tuoda liuskekaasua EU-hun. Ensinnäkin vientikielto pitäisi poistaa ja Yhdysvaltojen kysynnän tulisi laskea. Ja kolmanneksi tarvitaan sekä Yhdysvalloissa että EU EU-ssa oikea infrastruktuuri ja kolmanneksi markkinoiden on toimittava oikein. Jos kaikki nämä olosuhteet, joista juuri puhuin, toteutuvat, kaasun toimittajat katsovat maailmanlaajuisesti, missä ovat parhaat markkinat kaasun vienille. LNG, laivat pääsevät joustavasti mihin vain, Yhdysvalloista Eurooppaan tai Yhdysvalloista Aasiaan tai muille markkinoille. Enkä usko, että tämä tulee muuttumaan tulevina kolmena tai viitenä vuonna. Jos siis Yhdysvalloista Aasian pääsee yhtä helposti kuin Eurooppaan, eli en usko, että lyhyellä tai keskipitkällä aikavälillä tämä muuttuu tai että kaasun hinnat laskisivat tai että Yhdysvalloista tuotaisiin entistä enemmän kaasua EU-hun. Tässä aika suorasanainen vastaus eri ennakkoehtoinen. Vastaukseni on varsin objektiivinen. Jos keskustelette kaasualan edustajien kanssa, itsekin kuulun heihin, niin enpä usko, että saisitte kovinkaan monta tästä omasta vastauksestani poikkeavaa vastausta. voivatko tässä nyt vielä ihmiset puuttua tähän kysymykseen vai miten toimimme? Vastaa vähän tähän kysymykseen tällä erää. Do some of the other uh, questions. Um, in the first place... Käyn läpi vielä muita kysymyksiä. Ensinnäkin kysymys, joka koski näitä eri aloja. Tähän ehkä olisi syytä palata tähän kuvaan tai diaan eroja eri alojen välillä on melkoisesti ja ne täytyy ottaa huomioon hyvin tarkkaan. On tutkimuksia ja jos niitä katsoo, niin havaitsee, että suurin osa aloista todennäköisesti hyötyisi sopimuksesta, mutta koneteollisuus ja metalliala todennäköisesti ottaisi tästä kovastikin takkiin Eli tämä on asia, joka on syytä varmasti tässä valiokunnassa ottaa huomioon. Katsomme erityisesti noiden kahden alan kilpailukykyasemaa ja vertaamme niitä Yhdysvaltojen markkinoihin ja Yhdysvaltojen vastaaviin sektoreihin. Sitten pk-yrityksiä koskevat kysymykset – Tutkimukset osoittavat, että myös PK-yritykset hyötyisivät TTIP-sopimuksesta. Ne saisivat laajemmat markkina, markkinat käyttöönsä ja erityisesti tutkimuksen ja innovaation panostavat yritykset hyötyisivät tästä. Sitten kysymys siitä, minkälaisia esteitä tähän liittyy. Monenlaisia tullin ulkopuolisen kaupan esteitä. Eri standardin mukaisia esteitä. Tämä on hyvin laaja esteiden luokka. Ja tämä kyllä tuodaan esille myös tässä tutkimuksessamme. Sitten maantieteelliset merkinnät. Kaikki maantieteelliset EUn merkinnät ovat tässä hieman kyseenalaistettuina ja ratkaisuna No en tiedä, hankalaahan tämä on. EUlla on koko joukko tällaisia maantieteellisiä merkintöjä, joita Yhdysvalloilla ei ole. Ja tilanne on vielä avoin. Ja tämä tulee olemaan aika monen kiistakapula neuvotteluissa. Terästeollisuudesta sitten se käyttää paljon energiaa tuotannossaan. Ja tässä on linkki energiamarkkinoihin yleensä, kuten kollegani jo sanoi, mutta emme usko, että LNGn nestetetyn maakaasun tuonti EU-hun TTIPin myötä lisääntyisi merkittävästi, vaan uskomme, että asemarkkinat ovat tältä osin houkuttelevammat. Eli tässä markkinat voivat tulla siirtää sinne. On, on the, the energy. Voi lisätä nopeasti nyt energiaintensiivisestä teollisuudesta. Monia kilpailukykyselvityksiä on tehty koskien kaikkia eri sektoreita, jotka ovat kovin aktiivisia toimimassa Euroopassa. Jos tarkastellaan metalliteollisuutta, sitten sinkki, alumiini, kupari, niin Yhdysvalloista ei tule suurin osa kilpailusta, vaan lähi Islannista, Aasiasta, jossa ne kehinät ovat paljon alhaisemmat. Eli viimeisten kymmenen vuoden aikana suurin osa kilpailusta on tullut sieltä, on mahdollisuus. Ja sen vuoksi se myös mainitaan. Ja kun tarkastellaan TTIPn suuria kauppavaikutuksia suurilla malleilla, niin voi näkyä, että on negatiivisia vaikutuksia joillekin energiaintensiivisille sektoreille, mutta se johtuu siitä, että jos on mahdollisuus tuoda enemmän terästä Yhdysvalloista, kun ne pystyvät tuottamaan sitä alhaisemmilla energiahinnoilla ja työvoimakustannuksilla. Mutta se on aika rajoittunut vaikutus. Aika pieniä muutoksia sillä, jos verrataan jos ajatellaan mikä on ollut kilpailu viimeisen viiden vuoden aikana sitten Islannin lähinnä kanssa ja Aasian kanssa sinne. Kiitos Pete pitkä puheenvuoropyyntölista kysymyksiä, jos voisin pyytää puhumaan lyhyesti. Kollega Iska Rinnis. Thank you very much, Chair. I'll try to be Kiitos, puheenjohtaja. Mainitsitte, että jotkut alat varmasti hyötyvät tästä, toiset menettävät. Poliittinen reaktio voi olla mikä tahansa, mutta jos jos näyttää siltä, että tulee tappiota, niin silloin kaikki haluavat sitten lisää suojelua. Toinen kysymykseni teille on se, että mitkä ovat niitä alueita ja aloja, jotka vaikuttaisivat sitten EUn toimintaan? Ovatko nämä kenties sellaisia, jotka tuovat mukanaan lisäarvoa? Ehkä näihin pitäisi kiinnittää eniten huomiota. Ehkäpä tiedätte jo, mihin, kalli, mihin päin kallistun poliittisesti. Grazie. Come avete già confermato. Borrelli. Niin, tutkimuksen mukaan energiavarmuus ei parannu TTIPin kautta. Ja tässä todetaan myös, että vienti Yhdysvalloista EU-hun ei todennäköisesti tule merkittävästi lisääntymään. Tähän liittyy esimerkiksi Aasian ja Tyynemeren alueen lisääntyvä kaasun kysyntä. Nämä alueet ovat houkuttelevampia Yhdysvaltojen kannalta, koska tuolla tuotot ja voitot ovat suurempia. Sanotte, että markkinat eivät ole vielä kypsiä, mutta komission mukaan jotkut EUn jäsenvaltiot neuvottelevat toimintasopimuksista kaasusta jo nyt. Kuinka paljon tällaisia sopimuksia nyt on? Vai puhutaanko tässä hyvin pienestä määrästä vai onko kyseessä kenties merkittävä määrä? Sitten herra Eller. Kaksi kysymystä Toinen oikeastaan metodinen luonteeltaan. Ja nyt kun puolet neuvotteluluvuista on auki, eivätkä ole suuressa määrin johtaneet lopputuloksiin, niin millä metodeilla olette sitten ekstrapoloineet? Miten hyvin välillisellä tavalla sillä olisi vaikutuksia työmarkkinoihin? Minua kiinnostaisi se, että miten tämä prosessi toimii. Vaikea tätä kuvitella suoraan sanottuna. Toinen sisältökysymys. Nythän puhutaan konventionaalisilla käsitteillä, tullin ulkopuoliset esteet ja tulliesteet, mutta periaatteessa toiselta puolelta odotetaan, että päävaikutus olisi se, että periaatteessa olisivat integroidummat, vahvemmat markkinat. Ja kuten yhtenäismarkkinoilla Euroopassa, niin jos ajatellaan sääntelykehystä, että sitä harmonisoidaan vahvemmin, Televiestinnästä yksi esimerkki. GMO-standardeista kesti 10 vuotta neuvotella. Ja nyt tietysti on selkeää, että odotetaan, että meneekö nyt nopeammin, koska olemme, on tietysti suurimmat yhteiset markkinat vai pitääkö sitten määritellä standardi kiinalaisten kanssa, mikä sitten, mitä se tarkoittaisi televiestinnällä Euroopassa, jos Yhdysvallat eivät edustaisi johtavasta asemassa olevaa markkinaa enää. Eli tämä, mitä tulee tähän sääntelyharmonisointiin, niin onko teistä, pystyä tästä keräämään lukuja? Koska tämä perspektiivi on se tärkeä. Jotkut sanovat, että tämä konventiolaaninen kysymyksen asettelu, tulli vai tullin ulkopuoliset esteet, niin onko se vanhentunut? Herra Mois, olkaa hyvä. Thank you, Chair. <clears throat> Uh, Kiitos puheenjohtaja. Olen seurannut TTIPin edistymistä Intassakin varsin tiiviisti, enkä ole kaikesta samaa mieltä siitä, mitä sanoitte kaasusta ja kaasun viennistä. Jotta Yhdysvalloista voidaan tuoda kaasua, on periaatteessa tämä pysyvä vientikielto, ja se poistetaan lähestulkoon automaattisesti, jos on kauppasopimus Yhdysvaltojen kanssa. Tämä halutaan saada varmistettua TTIPissä tällaisenaan, mutta tässä on tiettyjä toimintamahdollisuuksia. Jos eh, monet, monilla asemalla ei ole tällaisia suoria sopimuksia Yhdysvaltojen kanssa, ja ne eivät ole potentiaalinen markkina, koska Yhdysvaltain lainsäädäntö tämän estää. TTIP on valtava mahdollisuus kilpaileville markkinoille Euroopan nähden. Jos hintaerot ovat näin valtavia, kuten kaasun hinnoissa Yhdysvalloissa ja EU:ssa on, niin talouden lakien mukaan yleensä vientiin olisi kannustimia Yhdysvalloissa, enkä oikein nyt ymmärrä tätä logiikkaa, jota tässä keskustelussa on ollut sille, että miksi tämä ei parantaisi jollakin tasolla energiavarmuutta Euroopassa. Infrastruktuuri on toinen asia. Tämä täytyy täysin varmistaa, että vienti on mahdollista, mutta en täysin kyllä noudata teidän logiikkaanne. Kiitos sitten herra Salini. Kiitoksia. Yksi ristiriitaisimmista lausukkeista TTIPissä on tämä investoijien ja valtion välinen riitojen ratkaisu ISDS. On hyvä, että keskustelemme TTIPin vaikutuksesta energia-alaan, emme aina pelkästään maataloustuotteisiin. Totta kai nekin ovat kauppataseessamme merkittäviä, mutta eivät kuitenkaan määrävässä asemassa. Eli tässä täytyy katsoa myös muutakin. Kiitoksia siitä, että saimme nyt lisää tietoa tästä. Takaisin tähän ISDSään. Tämä on ristiriitainen lauseke, kun tiedätte, että tämä koskee sitä mahdollisuutta, että yritys voi nostaa kanteen valtion lainsäädäntöä vastaan sanon, että tämä rikkoo kansainvälistä lainsäädäntöä. Tässä toimitaan välimiesmenettelyllä. miten ISDS-lauseke voisi vaikuttaa energia-alaan. Tässä on valtavat erot maiden välillä ja tästä voisi tulla äärimmäisen kuuma peruna. Kiitos, herra Koffort. Thank you, Chair. <clears throat> And thank you so much for very... Kiitos ja kiitos kovasti mielenkiintoisesta selvityksestä. Voisin vain kysyä yhden kysymyksen oikeastaan. Jos tarkastellaan tämän paperin energiaosaa, niin jos puhutaan uusiutuvista ja mainitsit esimerkkinä tuulivoiman, meillä on siinä suuri, suuren komparatiivinen etu tuulessa. Ja sen vuoksi poistetaan tulliulkopuolisia esteitä. Ja toivottavasti se luo paljon vientiä Euroopasta. Eli voiko tätä määrällistää jotenkin? Yleisemmin ottaen minua kiinnostaa, että missä tämä teknologinen huippuosaaminen meillä on. Siis ei ehkä pelkästään tuuli, vaan muutkin uusiutuvissa. Mistä voi näitä hyötyjä saada ja voidaanko sitä kvantifioida? Ensimmäinen kysymys toiseksi työvoima-asioista. Tietysti monet selitykset ovat osoittaneet, että työvoiman tuottavuus paranee sopimuksessa, kun on reilua kilpailua, onko siitä mitään lukuja, mitä reaalitulokasvua voisi olla työvoimalle tämän tyyppisistä kauppasopimuksista. Teollisuudessa esimerkiksi, onko mitään selvityksiä siitä, joita olette tehneet? Kiitos. Kiitos sitten kollega Turmes. Thank you very much for the study and the Kiitos tästä tutkimuksesta ja kiitos siitä, että voimme esittää kysymyksiä. Kaasun osalta olen yhtä mieltä siitä, mitä sanoitte. Tässä tilanne on hyvin erilainen Yhdysvalloissa, EU:ssa ja Aasiassa. Tästä on keskusteltu ja kaikki ovat yhtä mieltä siitä, että jos LNG-tuonti aloitetaan Yhdysvalloista, niin se tuskin tulee EU-hun, vaan pikemminkin sitten Katarin kautta Japaniin. Katar joutuu laskemaan ehkä hintoja mutta suoraan linkkiä eu ei ole, ja siksi olen analyysistä täysin samaa mieltä. Sitten vielä kolme lyhyttä kommenttia. Yhdysvaltalaiset eivät ole koskaan allekirjoittaneet energiaperuskirjaa. Sen neuvottelukierros jatkuu ja päätelmät saadaan ensi toukokuussa. Ja koko taistelu tästä ISDS on aika absurdi, kun katsotaan energian osuutta, koska tätä investointisuojavälinettä Yhdysvaltojen ei ole koskaan, ei ole koskaan allekirjoittanut. Tässä puhutaan nyt hieman kahta eri kieltä tai käytetään kahta eri mittatikkua tämän osalta. Ja sitten sanotte, että TTIP lisää öljyn ja öljytuotteiden kauppaa. Tiedättekö, että öljynjalostamot Euroopassa ovat jo nyt vaikeuksissa? Täällä Euroopassa kysyntä laskee ja jos öljyjalostettuja öljytuotteita tuotaisiin tänne entistä enemmän, se kyllä vaikuttaisi kielteisesti koko alan. Sitten vielä tästä ekosuunnittelusta. Sanotte, että jos teemme yhteistyötä Yhdysvaltaisten kanssa, tämä madaltaisi meidän standardejamme, mutta tässä pitäisi ainakin käyttää tiettyjä testausmenetelmiä, siitä olisi hyötyä, mutta minkälaiseen merkintöjä koskevaan sääntelyyhteistyöhön meidän ei kannata lähteä, koska näin menettäisimme omat korkeat standardimme. Okay, thank you, thank you very much uh, uh, for giving us the, the, the floor. Kiitos, että saamme puheenvuoron. Yksi tai kaksi huomiota myös meidän puoleltamme selvitykseen, joka on hyvin mielenkiintoinen ja kyllä ottaa esille monia hyvin relevantteja kysymyksiä, kun ajatellaan neuvotteluja. Ja nyt kun kuulin myös eri jäsenten kommentit, niin Ehkäpä energia-asiasta. Yleisemmän tason kommentti ensin, joka koskee sitä, että mikä on sopimuksen mieli tai merkitys. Tässähän puhutaan sopimuksesta, ja kauppasopimuksen rooli on tietysti asettaa oikea kehys. Ja se, mitä yritämme tehdä sopimuksella, on käsitellä, kun puhutaan kaasun tai öljyn saatavuudesta, niin käsitellä olemassa olevia rajoituksia Yhdysvaltain puolella. Ja kuten tiedämme, raakaöljystä niin on kielto. Olemme lukeneet, mitä selvitys sanoo, että ei ole todennäköistä, että se poistetaan. No tämä on mielipide. Se, mitä kerron teille, on tietysti se, että mikä on tavoitteemme neuvottelijoina. Ja olemme kuulleet kaikilla eri tasoilla, että yksi päätavoitteista EUn puolella näissä neuvotteluissa on saavuttaa, että vientirajoitus poistetaan. Myöskin kaasussa ei ole vientikieltoa, niin kuin jotkut puhuivat, mutta on ei-automaattinen äh, vientilupajärjestelmä Yhdysvaltain puolella. Ja siinä tavoitteena, kuten tiedätte, muuttaa nämä ei-automaattiset luvat automaattisiksi luviksi jos puhutaan viennistä EU-hun. Se on vahva vaatimuksemme ja myöskin yksi päätavoitteistamme näissä neuvotteluissa. Jotkut puheet viittasivat siihen, että jos teet saatetaan loppuun, niin FTI-status saataisiin Yhdysvaltain lainsäädännössä EUlle, ja sen vuoksi luvista lisenssistä tulisi automaattisia, mutta tietysti sillä on rajoituksensa – se, koska se on vain Yhdysvaltain sisäinen ratkaisu, joka ei suojele meitä siltä, jos mahdollisesti lainsäädäntö muuttuu tulevaisuudessa Yhdysvalloissa. Ja se, mitä me haluamme saavuttaa, on sen vuoksi se, että on säännös TTIP-sopimukseen itseensä, joka antaa tämän kohtelun EUn suuntautuville viennille. Nämä ovat nämä puiteehdot, joihin pyritään neuvotteluissa tähän kehykseen. Se on neuvottelun rooli, mitä markkinapaikalla tapahtuu, on eri asia. Mutta meidän täytyy neuvottelijoina varmistaa, että paras mahdollinen kehys voidaan luoda, jolla helpotetaan kauppavirtoja Eurooppaan, jos tilanne markkinoilla muuttuu siihen verrattuna, mitä se on tällä hetkellä. Ja monia viitteitä siitä, että keskipitkällä aikavälillä markkinoiden olosuhteet ja ehdot saattavat muuttua. Ja vienti EU-hun saattaa tulla houkuttelevammaksi kuin tällä hetkellä. Paljon tietysti riippuu siitä, mitä asiassa tapahtuu, sekä siinä mielessä, että mikä on Japanin asema, suuri komppani, esimerkiksi ydinkysymyksessä, alevat, aloittavatko he uudelleen mitään ydinvoimatoimia Japanissa. Paljon tietysti riippuu monien infrastruktuurihankkeiden loppuun saattamisesta, joita asiassa on meneillään. Jot, jotka tekevät viennistä USAsta sinne vähemmän houkuttelevaa. Tietysti sillä voidaan spekuloida, mutta varmuutta ei ole. Se mikä on varmaa on se, että jos teetimin kautta pystytään puiteehtoja Yhdysvalloista vienille parantamaan, niin se on suuri plussa. Ja siinä mielessä yritetään tilannetta hyödyntää. Ehkäpä yksi näkökohta, jota ei ole otettu esille tarpeeksi. Selvityksessä puhutaan toisesta tavoitteesta, joka meillä energianeuvotteluissa on Yhdysvaltain kanssa, mm, joka on se, että saataisiin säännöt aikaan, jotta voisi olla kilpailumyönteinen kehys investoinneilla energiatuotteissa. Ja nämä säännöt yleisesti ottaen eivät liity niihin vaikeuksiin, joita meillä on kahdenvälisessä suhteessa Yhdysvaltain kanssa, vaan millemminkin niihin vaikeuksiin, joita meillä on muiden kolmansien maiden kanssa. Ja kuten tiedämme, tämä on ala, jossa globaalit säännöt eivät ole tällä hetkellä tarpeeksi kehittynyt ja sen vuoksi on tärkeää tarttua tilaisuuteen TTIP-neuvotteluissa, jotta voidaan myötä vaikuttaa sellaisten sääntöjen äh, luomiseen. Se on ehkä välillinen vaikutus, joka pitäisi myös ottaa huomioon. No, päätän esitykseni. Ja odotamme kyllä kovasti, että pääsemme valiokuntaan taas sitten, kun teillä on lausunto tästä asiasta ja kommentoimme edelleen. Sillä välin, kuten tiedätte, neuvottelut jatkuvat Yhdysvaltain kanssa ja kahdeksas neuvottelukierros on täällä Brysselissä toinen helmikuuta alkavalla viikolla. Sinä lävöitetään uudelleen TTIP-neuvotteluja ja sitten kun on tämä suuri avoimuusaloite, joka meillä on komission puolelta, sillä pyritään antamaan uusi alku. Lupaamme teille pysyvän kutsun, sanoo puheenjohtaja. No sitten vastaukset, jos sopii. Ähm. Aivan lyhyesti metodologiasta Eelerille. Lähdetään liikkeelle tästä. Sanoin alussa aika suoraan että meillä oli kaksi kuukautta aikaa tehdä tutkimus. Teemme perustutkimusta, mutta oikeastaan kaikki tieto tuli siis olemassa olevasta kirjallisuudesta ja Center of Economic Policy Research-keskuksesta. Siellä tutkimusta tehtiin vuonna 2013. Meillä ei ole suoraa tietoa nyky neuvotteluista, joten joudumme luottamaan lukujen osalta meillä annettuun tietoon, myös työmarkkinoiden osalta. Eli mitään kvantifiointia emme itse ole tehneet. Tämä ei ollut tässä aikataulussa mahdollista. Sitten ekosuunnittelusta on selvää, että emme odota EUn alentavan omia ekosuunnittelustandardejaan Tämä merkitsee sitä, että ensinnäkin tätä ehkä turmestaisi kysyä. Jos katsotaan testausta, se vastaa jo sääntöjä. Tämä on valtava aihekokonaisuus EU-ssa, eli ekosuunnittelun säännöt. Näissä on jo valtavia eroja EUn välillä. On selvää, että jos haluamme lähteä yhtenäistämään niin silloin kat- täytyy katsoa tätä testausta. Eikä komissio halua tässä yhteydessä alentaa standardeja. Viime vuonna, vuonna 2014, pidettiin ekosuunnittelu kokous, jossa EU ja Yhdysvallat katsoivat, miten asiassa voitaisiin päästä eteenpäin. En usko, että tähän liittyviä standardeja siis tultaisiin alentamaan. Sitten ilmastonmuutoksesta oli kysymyksiä siihen liittyen, miten ilmastonmuutos voi muuttua esteeksi TTIPin puitteissa. EU ei tietääksemme, siis DG, klima, ilmastonmuutos pääosasto ja muut osastot, jotka TTIPiä muokkaavat, niin eivät halua lähteä muuttamaan tätä asiaa vapaakauppasopimuksissa. Tämä on edelleen jatkossakin tietynlainen este. Ja jos katsotaan äh, polttoaineen laatua koskevaa direktiiviä ja sitten tätä öljyhiekkaa, jos lainsäädäntöä sovelletaan oikealla tavalla, tämä merkitsisi sitä, että tuon kaltaisesta teknologiasta tulevia öljyjä tai muita polttoaineita Yhdysvalloista ei voitaisi tuoda EU-hun. Tämä on tietynlainen este, joka TTIPin liittyy. Ja sitten kaasusta. Tämä on oikeastaan oma alaani. Voisin tässä vastata teille pitkästikin. Mutta ehkäpä tehdään tämä sitten erikseen. Ensin luon, ma, maakaasu, EFTA, maat voivat viedä tietyn määrän kaksi BCM ja muut maat sitten 1,0 BCM päivässä. ja Tämä TTIP erillisenä Yhdysvaltojen kanssa ei myöskään tulevaisuudessa tuo tähän mitään valtavia etuja. Jos katsomme kaasun markkinoita. Tässä on valtavia eroja mantereiden välillä. Jos tietyt ehdot toteutuvat, niin silloin vienti on entistä houkuttelevampaa Aasiaan. Mutta jos teillä on teknisiä kysymyksiä, voin vastata niihin sitten erikseen. Just to, to add very briefly here. Uh, Lyhyesti lisäkseni, että oli vielä yksi kysymys, joka jäi yli ekalta kierrokselta tutkimuksesta ja tuotekehityksestä ne luvut, joita olemme tarkastelleet selvityksessämme, jotka siellä yksityiskohtaisesti ovat kuvattuina, eivät kertoisi siitä, että R ja D siirtyisi Yhdysvaltoihin tutkimus- ja tuotekehitys, että olisi merkittävä aivovuotoa Yhdysvaltoihin sikäli kuin mitä nyt käytettävissä olevat luvut ja tiedot kertovat. Työvoimaluvuista sitten Senkin hahmottelemme yksityiskohtaisemmin selvityksessämme, mutta mikä mittakaava olisi eri selvityksissä olisi noin 0,5 prosenttia työllisyyden kasvu, mutta paljon riippuu tietysti siitä skenaariosta, jota käytetään. Mutta kaiken kaikkiaan vaikutukset työmarkkinoihin meidän mielestämme eivät ole kovin korkeat. Yes. Just to finalize, um, there are some other questions. Vielä loppuun ISDSstä kysyttiin ja pk-yrityksistä ja uusiutuvista energialähteistä. Jos luette tutkimuksen, niin siellä kysymys- ja vastauspuolelta löytyy vastaukset oikeastaan kaikkeen. Totta kai olemme valmiita vastaamaan näihin kysymyksiin teille suoraankin myöhemmin, mutta siis monet vastaukset löytyvät sieltä tutkimuksesta. Ja voisimme ehkä sitten kirjallisessa muodossa palata vielä näihin kysymyksiin. Gentlemen, for all the information. Kiitos näistä kaikista tiedoista. Kuten näette, niin tämä on kuuma peruna aiheena valiokunnan jäsenille. Että odotamme, että tulisitte useamminkin valiokuntaamme yhdessä komission edustajien kanssa. Kaikki olemme valmiita hyvin syvälliseen ja kattavaan keskusteluun asiasta, joten kiitos kovasti vielä kerran ja selvityksestä. And now let us go to the topic uh, number nine. And... Esityslistan kohta yhdeksän uusi EU-metsästrategia metsien ja metsäalan puolesta. Muutama vuosi sitten komissiolta tuli tiedonanto uusi EU-metsästrategia. Met Sven Metsälan puolesta. Ja itse asiassa äh, lausuntomme on vastaus siihen, niin se siis lausunto agrivaliokunnalle, koska maatalousvaliokunta on tässä johtoasemassa. Esittelijämme on Marek Josef Grubarczyk, ja suosin pyytää, että esittelette lausuntonne. Kiitos kovasti puheenjohtaja. Hyvät kuulijat. Ehkäpä muutama sekunti tässä odottaisin. Dziękuję bardzo. No niin, kiitos kovasti. Lausunto, jonka olemme valmistelleet, on sellainen, joka koskee EUn uutta metsästrategiaa, metsä- ja metsäalan puolesta. Aluksi haluaisin painottaa, että metsät ovat tärkeässä osassa taloudessa, kulttuurissa ja yhteiskunnallisessa mielessä. Usein ne ovat myös osa kansallista perintöä ja perinnettä, jota huoletaan, jota, josta jäsenvaltiot huolehtivat äh, tarkasti. Ja se on myös perintö, joka annetaan tuleville sukupolville – sen vuoksi sitä pitäisi käsitellä ja kohdella erityisen varovasti ja huolellisesti, jos nyt puhutaan kaikenlaisista strategioista ja tehtävistä päätöksistä. No sitten talousnäkökulmasta. 40 prosenttia on metsiä EUn pinta-alasta. Ja vuosittain ala kasvaa 0,4 prosenttia. Ja tietysti maailmanlaajuisesti metsäala pienenee, Euroopassa laajenee. Metsät vastaavat noin kolmesta ja miljoonasta työpaikasta koko EU:ssa. Ja se on siis tärkeä taloudenkin osatekijä, jos ajatellaan työpaikkoja ja talouden kehittämistä. Strategia ei ole tällaista kovaa lakia, vaan siinä kehitetään yhteyspisteitä ja kehitetään parhaita käytäntöjä metsätalouden hallinnoinnissa ja metsänhoidossa. Lausunnossa on monia tärkeitä asioita, erityisesti metsätalouden kehittäminen ja työpaikkojen luominen. Se on myös tärkeää siellä nykyisessä kriisissä ja tietysti myös EUn lähestymistavassa talouden kehittämiseen ja siihen, että parannetaan elinoloja ja standardeja. Sillä on erityinen merkitys alueellisessa kontekstissa, jossa teollisuuden kehitys useinkaan ei ole mahdollista. Ja teollisuus, joka perustuu metsätalouteen, niin sillä on olennainen merkitys erityisesti paikallisissa yhteisöissä ja myöskin jos ajatellaan kontekstia, jossa nuoret ihmiset tulevat työmarkkinoille ja että annetaan heille mahdollisuus kehittää itseään. Olennaista on myös luoda kunnolliset olosuhteet ja ehdot, jotta juuri metsätalouden toteuttamisessa voitaisiin saada suuri mahdollinen hyöty kulttuuri, yhteiskunnallisessa, ympäristöllisessä ja taloudellisessa mielessä ja palveluiden luomisessa. Täytyy muistaa myös ilmastopolitiikka. Ja juuri metsätalouteen yhteydessä sillä on suuri osuus, koska metsäalueet ovat tietysti myös hiilinieluja ja niiden täytyisi olla osa ilmastopolitiikkaa EU:ssa. Kuten myöskin täytyy keskittyä hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen siinä yhteydessä. Täytyy myös muistaa se, että EUlla on rajoitetut vaikutusmahdollisuudet metsäpolitiikkaan, koska se on jäsenvaltioiden yksinomainen toimivaltuus. Sen vuoksi täytyisi kunnioittaa kaikenlaisia eroja, jotka juontuvat alueellisista olosuhteista, omistusolosuhteista tai kunkin jäsenvaltion omista prioriteeteista. No, mutta kuitenkin rajat ylittävässä mielessä niin EUlla pitäisi olla periaatteellinen rooli rahoitus- ja organisatorisessa mielessä, erityisesti ajatellaan uhkia metsille – uhkia, jotka liittyvät metsäpaloihin, eh, laittomiin hakkuisiin tai sitten tuhoajien torjumiseen. Eh, hyvät kuulijat, kaikki mahdolliset eh, huomiot otetaan huomioon, jos sellaisia esitätte, otetaan mukaan tähän lausuntoon ja voitte lähettää tarkistus- ja parannusehdotuksia. Danja. Kiitos, että esittelitte lausunnon sanaa puheenjohtaja. Sitten mennään varjoesittelijät läpi ja varjoesittelijä. Pyydän, älkää puhuko pidempään kuin kaksi minuuttia, aikaa on vähän. Rouva Virkkunen, EPP puheenvuoro. Kiitos arvoisa puheenjohtaja. Haluan ensin kiittää herra Grobatsikia hyvästä lausuntoluonnoksesta ja samoin myös tästä hyvästä yhteistyöstä jo tähän mennessä. Tärkeintä on se, että tässä strategiassa ja lausunnossa nähdään nimenomaan metsätalous sen taloudellisessa mielessä ja sen tärkeät työllistävät ja alueellisen kehityksen vaikutukset. Eli metsiä on katsottava muustakin kuin pelkästään suojelun näkökulmasta, josta ne usein ovat meillä esillä. On myös tärkeää se, että metsäpolitiikan halutaan jatkossakin kuuluvan jäsenmaiden vastuulle. Muutamia näkökohtia tuohon sinänsä hyvään lausuntoluonnokseen. Erityisesti on tärkeää korostaa metsien roolia ilmastonmuutoksen hillinnässä, kuten esittelijä tuossa jo totesi. Metsiä on mahdollista hyödyntää kestävällä tavalla, joka ei vaarana niiden toimimista hiilinieluina. Toisaalta tärkeä näkökulma on myös energianäkökulma. Me haluamme kasvattaa energiaomavaraisuutta Euroopassa ja siinä metsien biomassa on merkittävä lähde uusiutuvalle energialle. Strategiassa on asetettu tavoitteeksi myös vähentää byrokratiaa ja hallintoa metsien osalta. Se on tärkeä tavoite. Se ei yksin riitä, ylläpitämään kilpailukykyä, vaan on tärkeää myös pyrkiä tuottamaan uusia tuotteita ja palveluita ja esimerkiksi edistää konkreettisesti puurakentamista Euroopassa. Siihen on paljon mahdollisuuksia. Ja jotta tämä uudet tuotteet ja palvelut olisi mahdollisia, on tärkeää myös korostaa tutkimuksen ja tuotekehityksen osuutta. Se ei tässä muutoin hyvässä lausuntoluonnoksessa vielä ole esillä. Ja aivan viimeiseksi, arvoisa puheenjohtaja, vielä digitaalisesta Euroopasta. Pyrimme rakentamaan yhteistä tietoyhteiskuntaa Eurooppaan ja meidän kannattaisi pyrkiä rakentamaan yhteinen Euroopan laajuinen metsätietokanta. Tällä hetkellä jo monella jäsenmaalla on tällainen internettietokanta olemassa omista metsistään, mutta meidän kannattaisi eurooppalaisesti pyrkiä tällaiseen järjestelmään. Silloin saisimme reaaliaikaista tietoa metsistämme. Thank you. Thank you, madam. Madame Kumpula Natri. Kiitos, että rouva Kumpula Natri. And thank you, Mr. Krupac. Kiitos puheenjohtaja, kiitoksia herra Kropacik. Tämä oli hyvä lähtölauko Sitren lausunnolle, koska ITRE on teollisuutta, äh, energiaa ja teollisuutta. Ne kyllä liittyvät kaikki tähän asiaan. No avaruus ei ehkä niinkään, mutta meidän on vastattava siihen haasteeseen, että me saamme Euroopan vähähiilisen tulevan talouden ja biotalous metsästrategiassa on äärimmäisen tärkeällä sijalla. Tarvitaan kiireellisesti lisää työpaikkoja Eurooppaan ja metsäalalla, metsätuotannossa työpaikkoja on tällä hetkellä 3,5 miljoonaa Tämä on myös merkittävä asia. Ja sitten koko arvoketju raaka-aineista tuotteisiin. Tarvitaan pätevää työvoimaa koko teollisuudessa ja koulutettua työvoimaa todella tarvitaan aina. Tämä ei välttämättä ole helppoa maaseudulla, koska nuoret ihmiset lähtevät pikemminkin kaupunkeihin koulutusta ja Euroopan laajuisia toimia tarvitaan, jotta saadaan aikaan hyvälaatuisia työpaikkoja EU:ssa. Täällä mainittiin ilmastonmuutos ja se, että ilmastonmuutos kulkee käsi kädessä metsätalouden kanssa, metsien kanssa. Hiilinielut ovat tärkeitä, ne varastoivat hiilidioksidipäästöjä ja ovat monelta osin tärkeitä. Mitä tulee sitten meidän rooliimme tutkimusvaliokuntana, T ja K on, tutkimusta ja on todella tässä korostettava. Meidän on saatava, tuotteilla on lisäarvoa. On joitakin perinteisiä aloja, joilla on kasvupotentiaalia. Yksi näistä on esimerkiksi rakennusala tällainen eurooppalainen metsäala strategia on hyvä. Ja täytyy kuitenkin muistaa, että konkreettinen päätäntävalta monissa asioissa tällä alalla kuuluu vielä jäsenvaltioille. Kiitos paljon puheenjohtaja, kiitos paljon esittelijälle ei yllätä, että EU-ssa keskustelut mielletään ihmiset koko ajan taloudellisiksi yksiköiksi, mutta meidän täytyy myös ajatella meidän metsiämme. Meidän täytyy myös tajuta, että meidän metsämme ovat paljon enemmän kuin puulähdettä tai biomassalähdettä. Siellä on, moni, siellä on monia korvaamattomia lajeja. Se kuuluu luontoon, ja se tarkoittaa myös, että siellä voidaan taistella ilmastonmuutosta vastaan ja vo, ne ovat keskeisiä tekijöitä, kun pyritään säilyttämään vettä ja kun taistellaan ää, hiilidioksidipäästöjä vastaan. Meidän pitää mieltää se yhteimeksi omaisuudeksi eikä miksikään kaupallisesti hyödynnettäväksi lähteeksi jos ajattelemme ympäristön suojelua, meidän täytyy taistella metsien yksityistämistä vastaan. Yli 60 prosenttia metsistä ovat yksityisiä metsiä ja joissakin maissa, kuten Portugalissa, päästään jopa 90 prosenttiin yksityisomistuksessa. Tänä päivänä me olemme keskeisiä tuojia, jos ajatellaan metsien katoamista – 20 prosenttia hiilidioksidipäästöistä kohdistuu siihen. Metsät ovat koko maailman omaisuutta, niiden pitää, niitä pitää suojella, meidän pitää toimia vastuullisesti meidän rajamme ulkopuolella. Uh, thank you very much. Any... Kiitos kovasti. Oliko vihreältä joku? Ei, EFDD. Ja herra Federley ei ole täällä joukossamme. Hän halusi puheenvuoron. Herra Piper. Ja, Dank, Herr Kiitos puheenjohtaja. Tämä mietintöluonnos on erittäin hyvä ja tasapainoinen ja rohkaiseva. Eurooppalaiset metsät kasvavat puoli prosenttia vuositasolla ja silloin näyttää, että tässä noudatetaan ekologisia sääntöjä ja tehdään jotakin ilmastonsuojelun ja ympäristönsuojelun hyväksi. Haluaisin tässä kuitenkin jarrutella hieman niitä, jotka sanoivat, että EU tulisi huolehtia metsistään paremmin. Pyrkimyksiä saada metsät esimerkiksi mm, hiilidioksidipäästökauppaan on. On ihmisiä, jotka haluavat viedä tätä tähän suuntaan, mutta jos verrataan tilannetta vaikka maatalouspolitiikkaan, mitä se tarkoittaa, jos EUlla olisi tai se saisi lainsäädäntövaltaa metsien osalta? Jos katsomme esimerkiksi FFAta, ottaisimme metsät mukaan tähän kauppaan, niin tässä lyötäisiin lukkoon Euroopan tasolla esimerkiksi metsien istutuskieltoja. Ja tämä vaikuttaisi hyvin laajasti toimimme tällä alalla. Ja kollegan mietinnössä tai lausunnossa kaipaan vielä kommentteja tästä. Tiettyjä punaisia linjoja. Eli sanottaisin, että että kokemukset tähän asti ovat olleet hyviä, mutta ei kuitenkaan haluta lisää toimivaltaa tässä asiassa EUlle. Kiitos huomiosta sitten kollega Fredrik. Uh, Kiitos maatalousvaliokunnasta. Juoksin tänne. Tämä on todella tärkeä asia ja monia huolia on ollut siitä, että mikä toimivaltuus EUlla itse asiassa on. On hyvä, että Tästä talosta lähtee vahva lausunto siitä, miten, että jäsenvaltiosta riippuu, miten taloutta hoitetaan, eikä se ole EU-asia. Mutta on useita asioita, jotka ovat tärkeitä ja joita voidaan tehdä. Tutkimus on yksi esimerkki, että mitä metsien suhteen voidaan tehdä. Emme vielä tiedä Metsätaloudesta saadut lakanat, joita myydään IKEAssa, on yksi hyvä esimerkki. Eli maaseutualueilla mantereella me on näitä mahdollisuuksia. Tarpeen byrokratiaa täytyy vähentää. Pienet perheet ovat metsätaloudessa mukana. Jos siihen tulee suuria rasitteita, niin se vaikuttaa heihin. Suuria mahdollisuuksia myös biotaloudessa, vihreässä kasvussa, tuotetaan ja nämä metsistä kuin tehdään. Juuri Ruotsia ja Suomi esimerkkinä, niin meillä on oikeastaan enemmän metsää nyt kuin oli 30-40 vuotta sitten. Ja metsää hyödynnetään vieläkin enemmän ja kaukolämpöä saadaan pidettyä yllä, hiiliä, päästöjä vähennettyä ja sitten myös kemian teollisuus, että fossiilisia polttoaineita korvataan vihreällä öljyllä, jota tuotetaan metsistämme. Konkreettisia ehdotuksia teen myöhemmin. Enemmän painottaisin tutkimuksia, tutkimusta ja varmistetaan, että kunnioitetaan läheisyysperiaatetta ja viimeinen kohta vielä, joka täytyy ottaa esille tässä ensimmäisellä kierroksella, että emme päätä, mitä metsänomistajien pitäisi metsällään tehdä ei pitää, kuten kaskaidikäyttö, se on hyvä tapa ajatella, jos omistaa metsää, mutta poliittisessa mielessä meidän ei pitäisi päättää, että kenelle metsänomistajan pitäisi sitä metsää myydä. Kiitos kollega huomioista. Nyt haluaisin pyytää, että komission edustaja pitää puheenvuoron. Herra Seoane maatalouden pääosastolta. Osastopäällikkö. Um, excuse me. Uh... Hyvää iltapäivää. Ignacio ei päässyt paikalle, mutta Thomas Heilak hänen yksiköstään. Ja haluaisin kiittää teitä erinomaisesta työstänne ja huomioista, joita esititte. On hienoa nähdä näitä kommentteja ja odotamme innolla työn lopullista versiota. Ähm, Panie sprawozdawco. Herra valmistelija, nyt olette kuullut kehuja. Ehkäpä kerrotte meille vielä jotain. Ihan lyhyesti kiitos kovasti kaikille. Kehotan tai kutsun teidät jatkoyhteistyöhön, että yhdessä voimme saada aikaan hyvän tulevaisuuden kannalta hyödyllisen metsän ei sitä koskeva lausunnon. Kiitos. Eh. Kiitos. Herra valmistelija. Tarkistusten jättämisen määräaika lausunto on 29. tammikuuta 12. Kiitos teille kaikille, jotka osallistuitte keskusteluun. Nyt kertoisin teille, että muutaman minuutin päästä aloitamme koordinaattorien kokouksen. Huomenna aamulla aloitetaan kello yhdeksän, kuten tavanomaista. Ja sitten kello 15 huomenna iltapäivällä aloitetaan myös kokous. Kokous toisensa perään siis eri osia kokouksissa. Neljä koordinaattoria suuremmista ryhmistä on paikalla vihreät, GUE ja EFTD vielä puuttuvat joten muutama minuutti pitäisi odotella. Ja kaikki te, joiden ei odoteta osallistuvan koordinaattorin kokoukseen, teitä pyydetään hiljaisesti ilman he, hermostuneen ilmapiirin luomista ja lähtemään salista. Kiitos, jos näin kävisi. Kiitos kärsivällisyydestä. Se tarvitaan huomennakin. Vielä seitsemän tuntia kokousta jäljellä. Seitsemän tuntia itse kokousta.